con indicazione dei nomi dei firmatari nel processo verbale. Voglio congratularmi con eh, i sottoscrittori e i presentatori. Ja siinä ilmoitetaan aloitteen tekijöistä. Onnittelen heitä. Herra Peijon haluaa lyhyesti puhua tästä. Olkaa hyvä. Niin, kollegoiden nimissä haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että tämä aloite hyväksyttiin. Tämä on hyvin vahva viesti, jonka parlamentti välittää tänään suhteissamme eh, nuorisoon ja eteläisiin kumppaneihin. Odotamme kuitenkin komissiolta sitä, että se tekee nopeasti ehdotuksia niin, että Erasmus ja Leonardo voivat käytännössä toimia. Grazie, grazie onorevole Pejon. Passiamo adesso alla seconda. Kiitoksia edustaja Peijon. Ja toinen ilmoitusasia on korjaus sisämarkkina